nolla. Työjärjestyksen artiklan 105.6 mukaan valiokuntien puheenjohtajien kokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut minulle, että ei ole vastustettu Ekon valiokunnan päätöstä olla vastustamatta delegoitua säädöstä. Ja tämä hyväksytään, jos Yksikään ryhmä tai 40 jäsentä ei ole 24 tunnin sisällä vastustanut hyväksyntää ja näin tästä voidaan äänestää ja tämä suositus löytyy Euroopan parlamentin istuntosivuilta. Romanian viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, he pyytävät Danikan immuniteetin poistamista.